Tulkkaus on tarjolla. We speak in my mother tongue, in Italian. Puhun äidinkieltäni Italia tänään. Grazie per essere intervenuto. Kiitoksia vielä kovasti, että olette tulleet tänä iltapäivänä. On hienoa, että on niin paljon ihmisiä mukana keskustelemassa Tämän päivän valinta ei ollut mikään sattuma. Eilen oli maailman pakolaisten päivä ja huomenna, niin kuin sanoin, pidetään Euroopan neuvoston kokous. Toivottavasti tästä tulee käännekohta EUn muuttoliikepolitiikassa. Jo tämän vaalikauden alussa olen sanonut, että tulisin käyttämään seuraavat kaksi ja puoli vuotta Euroopan parlamentin johdossa puhemiehenä ja haluan kood saada Euroopan kansalaiset lähemmäksi Euroopan unionin toimielimiä. Ja jotta tässä onnistutaan, meidän pitää varmistua, että Euroopan parlamentin ääni kuuluu selvästi, koska se edustaa se on 751 edustajaa, jotka edustavat Euroopan kansalaisia. Tänään täysistunnossa on vain EU-hallitusten ja toimielinten edustajia, samoin Afrikan edustajia, on kansallisten parlamentin jäseniä ja myös ul- kansainvälisiä virastoja on paikalla, mutta meillä on myös varsin paljon kansainvälisiä toimijoita, jotka haluavat etsiä ratkaisuja. Paikalliset sidosryhmät, pormestarit, rannikkovartiostot, ja haluaisin nyt tarttua tilaisuuteen ja toivottaa tervetulleeksi Italian Guardia de Finanzan ja täällä on myös satamaviranomaisia edustella saman kansalaisjärjestöjä, mitä tulee vastaanottoon, terveydenhoitoon ja lapsiapukysymyksiin. Haluaisin kiittää teitä Euroopan parlamentin nimissä teidän tekemästänne päivittäisestä työstä. Tämän päivän keskustelulla on tarkoitus nimittäin varmistaa se, että teidän äänenne tulee vahvasti kuuluville ja että meidän äänemme saadaan todellakin läpi. Ja luonnollisesti tässä halutaan kuulla myös hallitusten päämiehen, mutta huomenna me kokoonnumme yhteen ja tar- pureudumme juuri näihin muuttoliikekysymyksiin. Meidän ei pidä hukata enää yhtään enempää aikaa. Meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti ja suurella päättäväisyydellä. Ikävä kyllä. Tilanne ei ole mitenkään selvä viivainen. Kuitenkin kansalaiset haluavat Euroopan puuttuvan näihin kysymyksiin. Tämä näkyy Eurobarometri-tutkimuksesta. Ihmiset haluavat, että EU-toimijat tarttuvat maahanmuuttoon, terrorismin toimintaan, nuorisotyöttömyyteen. Tämä tietysti liittyy myös ö, sosiaalipolitiikkaan tai kaikkikin nämä kysymykset. Emmekä me voi pysyä toimettomina, olla puuttumatta muuttoliikekysymykseen, koska tilanne pahenee, Syyrian sota jatkuu, lähi on vaikeassa tilanteessa, sama koskee Pohjois-Afrikkaa ja luonnollisesti eh, eh, eteläistä, eteläisen Afrikan tilanne on myös hyvin vaikea. Yksi vieraistamme on Libyan pääministeri Herra Osarai. Haluaisin kiittää häntä lämpimästi, että on tullut tänä iltapäivänä tänne. Hän pystyykin kertomaan meille, kuinka vaikeaa on ratkaista kotimaisia kysymyksiä Afrikan maissa. Kuitenkin meidän pitää pystyä lopettamaan naisten ja lasten ihmiskauppa. Heitä hyväksikäytetään rikosverkostoissa, rikosryhmien jotka hyötyvät ja hyväksikäyttävät ihmisten naisten, miesten, pienten lasten epätoivoa. He ovat menettäneet toivonsa, eivät enää voi elää kotimaissaan, koska on niin monia syitä tähän. Esimerkiksi ilmastonmuutos on johtanut aavikoitumiseen, se on yksi syy. Sitten yksi syy saattaa olla se, että Boko Haram jyllää tai, tai heimosodat vaivaavat nälänhätä. Näistä eri syistä miljoonat ihmiset tulevat etelästä pohjoisempaan, koska ovat menettäneet toivonsa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämä epätoivon ilmapiiri ei jää vallalle. Tämä on inhimillinen tragedia, joka vast, vai, koskee myös meidän kansalaisiamme. Voi näyttää usein siltä, että EU on heikko, välinpitämätönkin, mutta jos emme saakaan ratkaisuja, on vaara siitä, että populistiset houkuttavat äänet pääsevät voiton päälle ja nämä seireniäänet saattavat tulla yhä kovemmiksi ja hy- hy- käyttävät hyväkseen pelkoa. Niin monet iskulauseet sanovat, että meidän pitäisi äh, sulkea rajamme ja rakentaa muurit, mutta eihän näin voi olla. Me emme voi aiheuttaa näin suurta pettymystä niin monille Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy löytää erityisiä omia ratkaisuja ja meidän täytyy panostaa enemmän. En halua puhua mistään erityistä talouden sektoreista, mutta seuraavassa EU-talousarviossa meidän täytyy varmistaa, että siellä heijastellaan poliittisia prioriteetteja, ja tähän kuuluu muuttoliike. Muuttoliikkeessä ei ole kyse vain turvallisuus, turvallisuudesta ja yleisestä jär, järjestyksestä. Se on poliittinen ongelma, johon meidän pitää suoraan tarttua EU-toimielimissä Euroopan parlamentin yhdessä komission kanssa – yrittävät ratkaista pakolaiskysymystä mahdollisimman tehokkaasti, koska tietysti koko pakolaiskysymys on olennainen osa muuttoliikettä. ihmishenkien pelastamisella on perustavanlaatuinen arvonsa, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi toimia tiukasti laitonta maahanmuuttoa vastaan. Ikävä kyllä, tämänhetkinen pakolaisten jakojärjestelmä ei ole onnistunut. Viimeisen viiden vuoden aikana me olemme joutuneet ottamaan vastaan 5,5 miljoonaa pakolaishakemusta, 2,5 miljoonaa 2015-2016 vuosina pelkästään. Jos haluamme pitää kiinni tämänhetkistä säännöstä, Italia ja Kreikka, jotka ovat eturintamassa, joutuvat prosessoimaan suurimman osan näistä hakemuksista. On todella syvästi epäoikeudenmukaisuutta, että muutama pieni maa joutuu kantamaan näin suuren vastuun, koska ne ovat vastuussa myös Välimeren partioinnista ja pelastusoperaatioista. Solidaarisuus on yksi perustavanlaatuisista periaatteista ja arvoista EU:ssa, mutta minusta olisi väärin syyttää tässä pelkästään EUta. Mitä tulee turvapaikkakysymyksiin, ja nyt haluaisin kiittää komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria tästä asiasta hän on tehnyt perustavanlaatuisia uudistuksia kansalaisvapausvaliokunnan kanssa. Euroopan komissio työstää näitä kysymyksiä. Kans- kansalaisvapauksien valiokunta yrittää laatia mahdollisimman tasapainoisia ehdotuksia asiasta. Täysistunta äänestysasiasta tulee vielä ennen kesälomia. Joten tällainen pakolaisten jakoavain tullaan laatimaan samaan aikaan niille maille, jotka ovat erityisesti taakankantajina meidän täytyy tehdä työtä yhdessä ja kovempaa, jotta varmistamme sen, että sääntöjä noudatetaan. Arvostan Euroopan komission tekemiä päätöksiä ja valintoja. Viime viikolla komissio aloitti rikkomusmenettelyn niitä maita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet sitoumuksiaan. Tässä ei ole kyse siitä, että rangaistaisiin ketään. Halutaan vain muistuttaa kaikkia siitä, että täytyy kunnioittaa tehtyjä sopimuksia. Solidaarisuudessa ei ole kyse vain siitä, että ottaa itse vastaan, kyse on myös siitä, että antaa. Minä toivon, että nämä rikkomusmenettelyt auttavat siinä, että löydetään sopivia ratkaisuja asiaan. En ole koskaan puoltanut rikkomusmenettelyitä, että käytettäisiin sattumanvaraisella tavalla, mutta jos ei pidä kiinni tehdystä sopimuksesta, jos ei näin toimi, niin silloin komissio joutuu puuttumaan tiukasti asiaan. Ja Jean-Claude, me tuemme sinua. Meillä on enemmistö tukena täällä Euroopan parlamentissa. He puoltavat teidän ja Näin halutaan varmistaa, että ihmiset pysyvät linjassa, joten komissio ei jää tässä yksin. On hyvin tärkeää puhua tästä selkeästi ja suoraan, koska minusta on liikaa epäselvyyksiä. Monia monet sanovat, että EU-toimijat eivät tee yhtään mitään. Eihän se ole totta. Jäsenvaltio tai kourallinen jäsenvaltioita ei ole pitämässä kiinni lupauksistaan ja sitoumuksistaan, ja meidän täytyy vielä yksi toinenkin asia ottaa selvästi esille. Sitten on tämä rajatarkastuskysymys, rajavartiointikysymys on ihan totta, että EU-rajamaat kärsivät enemmän, koska heillä on sellainen taakka, mitä muilla mailla ei ole koska ne eivät sijaitse rajalla Italia, Malta, Kreikka, Unkari, Bulgaria, Ranska ja niin monet muut maat kuuluvat tähän ryhmään. Meidän täytyy suojella ulkoisia rajojamme. Olen tyytyväinen siitä, että EU-komission johdolla on halunnut eurooppalaisen ähm, raja- ja rannikkovartioston. Ja tämä on selkeä merkki siitä, että voidaan osoittaa maille, että näitä maita ei jätetä yksin kamppailemaan ongelman kanssa. Mielestäni meidän pitää kulkea juuri tätä tietä. Meidän täytyy valjastaa kaikki keinot, joita käytössä on mukaan lukien satelliittijärjestelmä, Galileo ja Copernicus järjestelmät, niistä voi olla suurta hyötyä, kun tällaisia vartio, vartiointi operaatioita suoritetaan. Meidän pitää vahvistaa rajojamme ja tämä tarkoittaa sitä, että näin suojelemme myös sisämarkkinoitamme. Mm, meillä on vahvat, jos meillä on vahvat ulkoiset rajat, silloin pystymme suojelemaan myös neljää perusvapautta EU:ssa. Jos mm, niin tekisimme, että sulkisimme ovemme, silloin mielestäni muuttoliiketilanne vain pahenisi. En usko, että se on mikään ratkaisu. Uskon vakaasti, että meidän täytyy mennä eteenpäin asian käsittelyssä. Mielestäni olisi hyvin vakava virhe sulkea EUn rajat. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naista herrat, hyvä Jean-Claude, on erittäin tärkeää, että on kunnollinen Afrikka-strategia. Afrikan täytyy olla yksi pääprioriteeteista EU:ssa muutaman seuraavan vuoden aikana. Olen täysin samaa mieltä Euroopan komission ehdotuksesta lisätä investointeja. Komission jäsen Mimitsa on julka- julkaissut paketin. Puhumme 40 miljardista eurosta Komissio on päättänyt lisätä investointia Libyaan kaksinkertaisesti 200-400 miljoonaa jopa, mutta mielestäni meidän pitää pystyä vielä enempään. Uskon, että seuraavassa EU-talousarviossa tämän täytyy näkyä. Komissio on saanut nyt pallon liikkeelle. Uskon, että seuraavassa EU-budjetissa täytyy jatkaa tätä, tämän asian käsittelyä konkreettisesti. Ja Minusta meidän täytyy tehostaa taloudellista kasvua Afrikassa ja toimia köyhyyttä vastaan. Se on ainoa ratkaisu. Meidän pitää varmistaa, että tulevat afrikkalaiset sukupolvet eivät joudu menettämään toivoaan niin, että eivät pysty pysymään kote, kote, kote, kodeissaan, kotimaassaan, vaan elää in, in, inhimillisissä olosuhteissa ja voivat perustaa kukoistavia yrityksiä niin, että nuorisolla sielläkin voi olla toivoa. Meidän ei pidä tarkastella Afrikkaa eurooppalaista kulmasta, vaan yrittää katsoa sitä afrikkalaisten ihmisten silmin. YK on pääsihteeri Gutierrez Norsunluurannikon pääministeri ja OAUn puheenjohtaja. Me keskustelimme näistä kysymyksistä. Viime viikolla oli nimittäin Euroopan parlamentissa Tunisia viikko ja yhdessä pääministeri Al-Sarain kanssa ja meillä on myös ECOVAS puhuja, ECOVAS-järjestön edustaja paikalla puhumassa. Meidän pitää myös varmistaa, että te otamme kaiken irti eh, tietotaidostamme, yrittäjyyshengestä ja harjoitamme kunnollista diplomatiaa. Olemme Jean-Claude Junckerin kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopassa taloudellisella diplomatialla voi olla tärkeä rooli, kun ratkaistaan Afrikan ongelmia. Mielestäni voimme aloittaa yhteistyöyrityksiä, perustaa pk-yrityksiä, EIP Euroopan investointipankin tuella ja haluaisin kiittää EIPn pääjohtajaa, että hänkin on tullut konferenssiimme ja haluaisin kiittää heitä pankin roolista. Me tarvitsemme todellista poliittista strategiaa. Jean-Claude oli oikeassa, kun hän vannoi virkavalansa. Hän silloin sanoi, että me tarvitsemme politiikkaa ja Euroopan komissia, komission ja muiden toimielinten ei pitäisi tarkoittaa vain sitä, että ne ovat byrokraattisia, vaan niiden pitäisi tehdä todellista politiikkaa, joka näyttää tietä eteenpäin. tämä tapa pyrkiä auttamaan Afrikkaa kehittymään. Se tarkoittaisi sitä, että e- Eurooppa on enemmän läsnä Afrikassa. Se siis kyse ei ole mistään uuden tyyppisestä siirtomaapolitiikasta. Ei, meidän pitää olla yhtäläisinä kumppaneina ja meidän täytyy ymmärtää toinen toisiamme hyvin tai paremmin. koska me olemme kuitenkin läheisiä mantereina. Olemme naapureita. Uskon, että me voimme löytää uuden tyyppistä konsensusta, erityisesti ennen kuin ollaan siirtymässä uuteen EU-Afrikka-huippukokoukseen äh, pidetään marraskuussa Norsunluurannikolla 25 kolmatta valtioiden päämiehet 27 jäsenvaltiosta allekirjoittavat Roomassa äh, julkilausuman, jota saataisiin uutta henkeä tähän ongelmaan. Yksi tällainen tärkeä kysymys oli kiistatta maahanmuutto. Huomenna on sitten Eurooppa-neuvoston huippukokous, ja siellä he tulevat tarkastelemaan näitä tehtyjä sitoumuksia. Heidän velvollisuutenaan on toistaa tämä poliittinen sitoumus ja vastuukysymys. Alkupuheenvuorossani huippukokouksessa tulen keskittymään siihen, kuinka tärkeä tämä viesti on ja haluan tukea sitä viestiä. Nyt on tullut aika päättää aika antaa vastauksia kansalaisillemme, jotka vaativat EUta, joka pystyy heitä suojelemaan ja joka vie eteenpäin heidän arvojaan, ei vain teoriassa, vaan myös käytännössä. Tietenkin teemme myös käsikädessä työtä Euroopan komission kanssa. Se on äärimmäisen tärkeää Meidän pitää kääntää katseemme tulevaisuuteen Afrikan kohdalla. Ongelma ei liity satoihin tuhansiin pakolaisiin, joita nyt tulee, vaan kyse on miljoonista ihmisistä, jotka seuraavina vuosina saattaisivat lähteä karkuun Afrikasta, koska ovat niin epätoivoisia ja tulevat tänne niistä syistä, jotka aikaisemmin, joita äsken, äsken otin esille. Joten meidän pitää toimia ja toimia nyt. Ja siksi me tarvitsemme strategiaa. Uskon vakaasti, että Jean-Claude, joka puhuu kohta jälkeeni, tekee kiinteä yhteistyötä minun kanssani ja on avainroolissa, mitä tulee näihin EUn toimintasuunnitelmiin. Kiinnitämme huomiota Afrikkaan, huomiota lähi sen vakauteen ja koko Välimeren alueeseen, jotta voidaan löytää riittäviä ratkaisuja, että voidaan näin vastata kansalaisten huoliin. Ja jotta lähetämme myös selkeän viestin Välimeren toiselle puolelle siitä, että Eurooppa on aina ollut ja tulee aina olemaan heidän ystävänsä. Me haluamme olla luotettava kumppani, joka auttaa rakentamaan toivon tulevaisuutta myös Afrikan ja Lähi-idän nuorisolle. Kiitos. Presidente, carissimo Antonio. Hyvä. Puhemies. Pitellä, hyvät naiset ja herrat. Puhun äidinkielelläni, luksemburgin kielellä, koska ainoastaan muutama teistä puhuu luksemburgin kieltä, niin minä puhun ensimmäisenä Saksaan. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäistä kertaa viime viikolla Euroopan rajahallinnon master-tutkinto myönnettiin 20 henkilölle tutkinnon suorittajalle 16 eri jäsenvaltiosta. Kyseessä olivat henkilöt, jotka ovat työskennelleet Euroopan rajavartiostojen palveluksessa pitkään ja näin. Äh, tässä nyt on yksi merkki yhteisestä toiminnastamme. Ja tämä Frontexin alaisuudessa käynnistetty ongelma osoittaa, että me teemme pitkäaikaista työtä huolehtiaksemme siitä, että yhteisistä rajoistamme ää, äh, pidetään huolta yhdessä. Ja me olemme ihan muutamassa vuodessa saaneet äh, aikaan asioita, jotka eivät aiemmin kuluneempina aikoina 20 vuoteen olleet mahdollisia. Nimittäin äh, Euroopan äh, raja- ja rannikkovartioston perustaminen niin, että tosiaan rajavalvonnasta huolehditaan yhdessä. Äh, tällä hetkellä jo 1600 eurooppalaista rajaa ovat toiminnassa 977 Kreikassa, 402 Italiassa, 168 Bulgariassa ja 65 Espanjassa. Ja tämän lisäksi meillä on 1500 äh, yhteistä rajavartijaa valmiita lähdössä kutsun kuullessaan auttamaan äh, kollegoitaan missä tahansa päin Eurooppaa. Eli me toimimme jo tässä vaiheessa. Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan, meillä on kaksi eurooppalaista perusajatusta, vastuu ja solidaarisuus. Nämä arvot ohjaavat toimintaamme. Siksi olen yhdessä muiden kanssa Eurooppa-vaalikampanjan aikaan jo tehnyt selväksi, että me emme saa jättää yhtäkään maata yksin, kun kyse on ihmisten hädästä. Ei voi olla niin, että, ää, että sijoittuminen kartalla taikka, taikka maantieteellinen sijainti määrittelee sen, mitenkä maa joutuu huolehtimaan näistä asioista. Kukaan ei saa jäädä yksin. Ajatelkaa Italiaa. Italia on antanut valtavan hienon esimerkin meille kaikille. Se on tehnyt hyvin paljon ja nyt meidän on osoitettava näille maille, mitä on eurooppalainen solidaarisuus. Italiaa ja Kreikkaa ei saa jättää yksin. Ja siksipä komissio on paikan päällä ja tukee näitä jäsenvaltioita, niin kuin se tukee muitakin jäsenvaltioita. Kreikassa ja Italiassa meillä on vastaanottokeskuksia, joissa Euroopan unionin virkamiehet, virastojen edustajat ja asiantuntijat ja jäsenvaltioista tekevät yhteistyötä. Nämä ponnistelut eivät toki riitä, mutta tämän lisäksi Euroopan unioni on huolehtinut siitä, että heillä on moderni teknologia käytössään ja eh, että nyt eh, kun vielä syyskuussa 2015 vain 8 prosenttia saapuvista pakolaisista rekisteröitiin, eh, vuosi myöhemmin oltiin jo päästy 100 prosenttiin. Eli me olemme luoneet ne rakenteet, joita tarvittiin, jotta voidaan luoda järjestäytyneet olosuhteet ja näin muun muassa kaikilta tulijoilta otetaan sormenjäljet. Äh, pakosalle lähteneet äh, ihmiset äh, joutuvat vaarantamaan henkensä ja me olemme itse asiassa pelastaneet 500 000 ihmistä hädästä ja ihmiskauppiaat, ihmissalakuljettajat ovat tietenkin se suuri rikollinen tässä. Heidän toimintaansa on pyritty suitsimaan muun muassa Turkin kanssa tehdyn sopimuksen kautta niin, että nyt Turkista Kreikkaan saapuneet pakolaiset heistä mm, noin 90 prosenttia on palannut. Hyvät naiset ja herrat, tämä osoittaa, kuinka pitkälle me olemme mm, tulleet muutamassa vuodessa 60 000 syyrialaista ovat saaneet suojan ja heistä noin parikymmentä tuhatta ovat siirtyneet eteenpäin Kreikasta ja Italiasta uudelleen sijoittamisen kautta. Tämäkään ei vielä riitä, mutta osoittaa kyllä, että tämän vuoden syyskuuhun mennessä voimme uudelleen sijoittaa yhä suuremman määrän henkilöitä. Solidaarisuus merkitsee sitä, että kaikki maat kantavat oman osuutensa vastuusta. Ja vaikka jotkut kieltäytyvätkin tästä, niin komission on sitten kannettava omaa vastuunsa. Ja tämän me osoitimme viime viikolla käynnistäessämme rikkomusmenettelyn Ja tämä rikkomusmenettelyn käynnistäminen osoitti, että komissio ottaa oman vastuualueensa hyvin vakavasti. Ja haluan tehdä hyvin selväksi, että en minä todellakaan nauttinut siitä, että joudun rikkomusmenettelyyn käynnistämään tiettyjä jäsenvaltioita vastaan. Olisipa huomattavasti mukavampaa, että näin emme olisi joutuneet tekemään, koska solidaarisuuden tulisi kuitenkin tulla sydämestä. Mutta jos solidaarisuus ei tule sydämestä, niin sitten meidän täytyy velvoittaa jäsenvaltiot muuta kautta näitä sitovia päätöksiä kunnioittamaan. Tarvitaan ratkaisuja ja tarvitaan ratkaisuja, jotka kantavat myös tulevaisuudessa. Yhteinen järjestelmämme ei toimi, menettelytavat ovat liian monimutkaisia, vievät liikaa aikaa, eikä kaikkia pakolaisia suinkaan kohdella samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa, joten yhteinen turvapaikkajärjestelmämme ei suinkaan ole yhteinen ja tämä rohkaisee sitten myös turvapaikkasoppailuun. Nykyjärjestelmä ei siis toimi tämän nykyisen paineen alla. Me tarvitsemme vankan järjestelmän, joka auttaa jäsenvaltioita tarjoamaan suojelua suojelun tarpeessa oleville ja auttaa heitä sitten jäämään Euroopan unioniin, jos he eivät voi palata – koteihinsa. Ja tämä on komission ehdotuksen pohjana. Komissiohan on ehdottanut yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista. Meidän toimintamme perustuu kansainväliseen lakiin ja on todella täysin näiden mukainen ja Dublinin sääntöjen mukainen. Ja tässä täytyy myös tunnistaa vastuualueet. Ehdotuksemme lopettaa tällaisen tai sen tarkoitus on lopettaa turvapaikkashoppailu ja toissijaiset liikkeet Euroopan unionin alueella. Nyt asia on kiireinen ja meidän täytyy edistää sitä ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti puhemiehensä johdolla on lähtenyt toimimaan. Lisäksi kiitän Maltaa puheenjohtajavaltiona ja aiempia puheenjohtajavaltioita myös Slovakiaa siitä, että hyvin paljon asioita on saatu jo liikkeelle ja nyt on sitten aika löytää se tasapainoinen kompromissi, eh, jotta eh, turvapaikkajärjestelmämme on eh, ajan tasolla. Me emme koskaan unohda, että näiden lukujen takana on naisia, miehiä, lapsia, jotka olisivat mieluummin jääneet kotiin sen sijaan, että he käyvät epävarmoille epävarmalle matkan päälle, mm, jota pääsevät pakenemaan kurjuudesta, sodasta, epävarmuudesta, on meidän vastuu rakentaa näille ihmisille parempi tulevaisuus omassa maassaan kuin että he käyvät Välimeren vaaralliselle tielle ja riskeeraavat tällä tiellä oman henkensä. Tästä syystä johtuen me olemme lisänneet siirto- ja alkuperämaa maiden kanssa yhteistyötä – Me olemme lisänneet yhteistyötä meidän afrikalaisten ystävien serkkojen kanssa. Meillä on uusi kumppanuusjärjestelmä afrikalaisten kanssa. Lisäksi meitä auttaa tässä Europol, Euroopan raja- ja merivartiosto ja EU-Sofia yhteisohjelma. Minä kiitän kaikki, jotka ovat auttaneet pistävän pystyy näitä eri elimiä. Europol, Sofia, yhteisoperaation osallistuvat raja- ja merivartio viraston toimintaan osallistuvat tekevät erittäin hyvää työtä. Ilman heitä me olisimme eksyneitä, ilman heitä myös monet muut ihmiset olisivat eksyneet, hukkuneet. Lisäksi meidän on palautettava laittamia siirtolaisia omiin alkuperämaihin. Komissio on auttanut jo useita tuhansia Libyan jumiin jääneitä siirtymään takaisin oman kotimaahansa, mikä ja Jordanian, Tunisian ja Nigerin kanssa. 200 miljoonaa euroa varataan samantyyppiseen toimintaan Pohjois-Afrikassa, muun muassa Libyassa, mutta myös Egyptissä ja Tunisiassa tulevalle vuodelle. Lisäksi Afrikan hätärahasto on saanut, valistanut käyttöön 1,9 miljardia euroa. Useita hankkeita on jo hyväksytty, muun muassa Nigerin, Senegalin ja Etelä-Sudanin kanssa. Lisäksi olen ehdottanut ulkopuolista Afrikan investointi rahastoa joka koskee Afrikkaa ja naapurimaita. Minä odotan toimielimiltä sitä, että tämä olisi nopeasti toimintakuntoinen. Me olemme kirjoittaneet ja puhuneet liikaa yhteistyöstä Afrikan ja EUn välillä. Nyt on investoitava paikan päällä, jotta Afrikka voi todellakin olla mukana tässä operaatiossa, jossa se pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa. Me olemme viimeisen vuoden aikana tehneet paljon, jotta me voimme vastata ongelmiin. Nyt ei ole aika levätä laakereilla, vaan nyt on katsottava, että solidaarisuus toimii jatkuu yhä. Meidän on vahvistettava nyt olemassa olevia perusteita. Oliko tyytyväinen siitä, mitä me olemme tehneet tähän asti? Kyllä ja ei koska edessä on niin paljon töitä. Minä olen varma, että me onnistumme yhdessä saavuttamaan tavoitteena. Kiitos. Arvoisa komission puheenjohtaja, hyvä Jean-Claude, kiitoksia puheestasi, kiitos myös tuestasi. ja kiitos sitoumuksesta se aivan erityisesti näissä kysymyksissä. Niin kuin sanoin jo aiemmin, voit luottaa tässä Euroopan parlamentin tukeen. Nyt annan puheenvuoron korkealle edustajalle, komission varapuheenjohtajalle Federica Mogherinille. Ja sitä ennen vielä haluan kiittää häntä hänen sitoumuksestaan ja tekemästään työstä myös Afrikassa. Hän yrittää löytää ratkaisuja ja auttaa niitä, jotka jättävät maansa kurjuuden takia. Tämä on sinällään jo hyvä viesti, siis vastaanotto niitä, jotka ovat lähtemässä kotoaan sodan, nälänhädän, terrorismin vuoksi. Todella to, o, tämä on vakava sitoutumista, siksi tarvitaan myös koko EU: ta sitoumusta ja kaikilta jäsenvaltioilta, ei vain EU-toimielimiltä. Nyt annan puheenvuoron suoraan Rova Mogherinille. Kiitoksia vielä. Antonio. Kiitokset Antonio, voisihan tässä toki puhua Italiaa, kun tällä kerran on tulkkaus saatavilla. Ja ehkä italian kieli on kuitenkin hiukan laajemmalle levinnyt kuin Luxemburgin kieli, vai kuinka parahin Jean-Claude. Haluan kiittää Antonio Tajania siitä, että hän on järjestänyt tämän tilaisuuden ja että hän on kutsunut paikalle niin monia kumppaneitamme, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä jo vuosien ajan. Kyse ei ole nyt mistään hätätilan hoitamisesta, ei vaan kumppanuuden, kumppanuuksien solmimisesta niin, että tämän maailmanlaajuisesti hyvin monimutkaisen kokonaisuuden saamme paremmin hallintaan. Ja täällä meillä todella on monia kansainvälisiä kumppaneitamme myös paikalla. Ja se, mitä tässä viimeisten parin vuoden aikana on aikaan saatu, on mahdollista juuri näiden kumppaniemme ansiosta ja yhteistyömme ansiosta. Muistan, kun päivää ennen kuin olin kuultavana täällä Euroopan parlamentissa ulkoasiain valiokunnassa 30.2014, niin päivää ennen olin tosiaan Lampedusassa, jossa osoitimme kunnioitusta meren, välimeren uhreille. Todella seuraavana päivänä tulin tänne Brysseliin sitten kuulemistilaisuuteemme ja jotenkin tuntui häpeälliseltä se, että Euroopan unioni oli sulkenut silmänsä niiltä ihmisiltä, jotka menettivät henkensä parempaa elämää etsiessään joko meidän välimerellämme taikka sen eteläpuolella Afrikassa tällä pitkällä matkallaan. Minä aina olen kovasti hävennyt sitä, että kuolonuhreja on ylipäätään tullut. Ja nyt olenkin niin kovin ylpeä siitä, että me pelastamme ihmishenkiä välimerellä, koska joka ikinen menetetty henki on meille tappio. Näiden kahden ja puolen vuoden aikana olemme todella avanneet uuden kappaleen, niin kuin Antonio ja Jean-Claudekin totesivat. Maahanmuuttopolitiikka on Euroopan unionin vastuulla. Ongelman ratkaiseminen on Euroopan unionin vastuulla. Muistan, kun kansallisvaltiot vielä olivat lähes täysin toimivaltaisia tässä asiassa, mutta nyt me olemme onnistuneet muuttamaan tätä tilannetta. Ne ihmiset, jotka saapuvat tänne, saapuvat Eurooppaan, eivätkä yhteen jäsenvaltioon. Ja solidaarisuudesta ja ihan realismista tämä kaikki on ikään kuin lähtenyt liikkeelle. Kaikkien Euroopan kansalaisten täytyy kantaa oma vastuunsa. Jean-Claude ja Antonio puhuivat tästä Euroopan sisäisestä solidaarisuudesta. Kyseessä on poliittinen taistelu, jota meidän on jatkossakin käytävä. Mutta tässä on tietenkin myös ulkoinen vastuu, jota Euroopan unionikin on kantamassa. Muistan, kuinka kovasti yllätyin, kun minulle sanottiin, että maahanmuutto ei vielä koskaan ollut ollut Äh, ulkoministerineuvoston asialistalla, ihan kuin äh, ulkorajojen äh, hallinnointi ja valvonta olisi jotenkin yksittäisen jäsenvaltion sisäinen asia. Mutta Euroopan unioni ja sen yhtenäiset välineet ja sen valta tarvitaan tämän yhteisen haasteen hoitamiseksi. Me olemme tänä vuonna jo käynnistäneet viisi eri ähm, hanketta äh, tämän asian suhteen. Olemme todella siis kääntyneet ulospäin. Mm, toki vielä EUn sisäpuolellakin on paljon hoidettavaa, mutta tosiaan nämä ihmisten, ihmisenkien pelastaminen merellä ja myös aavikolla. Nimittäin usein me näemme, että ihmiset äh, menettävät henkensä välimerellä, mutta ne ihmiset, jotka aavikkoa ylittäessään menettävät henkensä, helposti unohtuvat. Nyt ähm, kansainvälinen äh, maahanmuuttojärjestö äh, ja EU yhdessä pelastivat sataa äh, naista, miestä ja lasta viime viikolla. Ihmiskauppiat olivat jättäneet heidät aavikolle ilman juomaa, ilman ruokaa, ilman yhtään mitään. Ja näin me onnistuimme pelastamaan näiden ihmisten hengen ja tarjoamaan heille mahdollisuuden halutessaan palata kotimaahansa ja ylipäätään elämään ihmisarvoista elämää. Libyan rannikkovartiosto operaatio Sofian kautta on pelastanut 20 000 ihmishenkeä ja libyalaiset ystävämme ovat näin nyt me, myös meidän avullamme jälleen saaneet äh, omat aluevetensä äh, hallintaansa ja näin myös Libyan kalastajat ovat jälleen saaneet pääsyn näille kalavesille, jotka pitkään olivat täysin äh, laittomassa tilan, tilanteessa. Jotkut ihmiset sanovat, että se, että ihmiset tietävät, että heidän henkensä todennäköisesti pelastetaan, on ikään kuin tällainen houkutteleva tekijä. Ihmiset hyppäävät vaikkapa kumiveneeseen myrskyisenä päivänä, ehkäpä raskaana ja, ja heillä on lapsia. Mutta kyllä me kaikki tiedämme näitä ihmisiä kohdattuamme, että kyse ei ole mistään houkut pahoinpitelemisestä suinkaan. Jos nainen vaarantaa oman henkensä ja lastensa henken lähdessään, lähtiessään parempaa elämää ja äh, etsimään, niin ei silloin mistään houkuttelemisesta ole kyse, vaan kyllä nämä työntävät tekijät ovat silloin taustalla. Minä olen hyvin ylpeä siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet UNHCR äh, kanssa muun muassa äh, ja libyalaisten ystäviemme kanssa. Ja nyt pyrimme todella saamaan pääsyn vastaanotto leireille Libyassa. Näillä leireillä nimittäin olosuhteet ovat hyvin dramaattiset ja UNHCR ja muiden kansainvälisten järjestöjen pääsy ovat välttämättömiä alueella, koska näin paitsi että ihmishenkeä on pelastettava, niin on kyse enemmästäkin. Ihmisille täytyy tarjota siedettävät elinolosuhteet. Viimeisten neljän kuukauden aikana Libyasta on vapaaehtoisesti palannut lähtömaihinsa yli 4500 maahanmuuttajaa, miehiä, naisia, lapsia. Ja mm, itse asiassa viime vuonna heitä oli alle puolet tästä. Ja tämä johtuu siitä, että Euroopan unioni on rahoittanut UNHCR ja muiden järjestöjen läsnäoloa Libyassa. Siellä työskentelyolosuhteet ovat hyvin vaikeat, mutta työtä on todella jatkettava. Sama koskee Nigeria. Sieltäkin tuhannet miehet, naiset ja lapset ovat palanneet kotimaihinsa viime kuukausina tämän kansainvälisen yhteisön tuen avulla. Hyvin merkittävä asia on rikollisjärjestöjen torjuminen, niiden toiminnan estäminen. Satoja ihmiskauppiaita on pidätetty viime aikoina ja yli 500 ihmissalakuljetusyritystä on estetty. Ja haluan myös Antoniota kiittää siitä, minkälaista tunnustusta hän antoi työllemme Afrikassa. Afrikka on kansainvälinen kumppanimme ja olemme voineet tarjota myös Sahelin alueen turvallisuusviranomaisille tukea mm, niin, että he voivat siellä paikan päällä torjua rikollisjärjestöjen toimintaa niin ihmissalakuljettajien kuin muun muassa asekauppiaidenkin. Rikollisjärjestöjen terrorismin torjuminen ja näille vaikeille epävakaille alueille vakauden aikaansaaminen ovat hyvin tärkeitä asioita. Antoni on täysin oikeassa. Todellinen kulmakivi tässä on se, että meidän on investoitava todella massiivisesti Afrikan kehitykseen on torjuttava ilmastonmuutosta, vahvistettava ihmisoikeuksia, demokratiaa, torjuttavaa rikollisuutta. Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää, aivan keskeistä afrikkalaisille. Me olemme Afrikan naapureita. Mikään muu maanosa ei ole lähempänä Afrikkaa kuin Eurooppa, eikä mikään muu maanosa ole meitä yhtä lähellä kuin Afrikka. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan meidän puheenjohtajavaltiotamme, äh, nykyistä puheenjohtajavaltiota Maltaa, niin äh, ajatellaanpa nyt vain Maltankin sijaintia. Meidän on todella investoitava läsnäolomme Afrikassa. Jotkut puhuvat tällaisesta Marshall-avusta, suunnitelmasta Afrikalle. Ähm, tämän lisäksi tarvitaan myös äh, ulkoisia investointisuunnitelmia, yksityisiä investointejakin voimme tukea todella Euroopan unionin avulla ja edustustojemme avulla eurooppalaisia yrityksiä, jotka ehkä äh, haluaisivat investoida Afrikassa ja käynnistää siellä toimintaa. Sitten ähm, digitaalinen kehitys, ympäristöalan kehitys ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki äärimmäisen tärkeitä asioita, joissa voimme Afrikkaa tukea. Viimeisten puolentoista vuoden aikana olemme äh, solmineet kumppanuuksia äh, maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa. Yleensä näistä käytetään englanniksi sanaa compact, eli tällainen sopimus. Ja myös YK toimii tällä hetkellä tällaisen kumppanuusmallin pohjalta eikä saa syntyä sellaista vaikutelmaa, että tässä Etelä ja Pohjoinen ovat jotenkin vastakkain. Ei, tämä on kompleksi, monimutkainen asia ja meidän on oltava solidaarisia ja meidän on tehtävä yhteistyötä naapuriemme kanssa, siis Afrikan kanssa, joka on meitä kaikkein lähinnä eteläinen naapurimme ja lisäksi YK kautta meidän on sitten tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Ja näin voimme poliittisesti YK-järjestelmän kautta vahvistaa monen välisyyttä. Ei kyse ole vain turvallisuudesta tai ulkorajojen suojelemisesta. Kyse on kestävästä kehityksestä, kyse on kehityksestä ja meidän täytyy toden totta kantaa oma vastuumme. Nigerin pohjoisosassa muun muassa viime vuonna ää, maahanmuuttajia tai pakolaisia oli enemmän kuin tänä vuonna. Me olemme näin onnistuneet vähentämään lähtiöiden määrää, kun pyrimme parantamaan olosuhteita heidän lähtöpaikoillaan. Kyllä minä uskon, että me olemme nyt oikealla tiellä ja Euroopan unioni tulee kantamaan vastuunsa myös jatkossa. Kiitos. Grazie Federica. Lasciora la parola. Kiitoksia, Federica. Nyt haluan antaa puheenvuoron Libyan, Li, Libyan pääministeri Rassavadille. Kiitän kovasti, että hyväksyitte Euroopan parlamentin kutsun. Haluan kiittää siitä, että hän tuli puhumaan ongelmista, tarpeista yhdessä avainmaassa, jolla on tärkeä rooli maahanmuuttoroolin ratkaisemisessa. Tämä maa on kärsinyt valtavasti ja me toivomme, että eh, se jatkossakin on eturintamassa rakentamassa siltoja. Pääministeri, teillä on puheenvuoro. فخامة السيد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو Tajani. Arvon puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aluksi minä haluaisin kiittää puhemies Tajania kutsusta tänne kokoukseen. Lisäksi haluan kiittää Euroopan unionia siitä, että tukeneet Libya Tämä on ollut tärkeä meille, että meihin on investoitu, jotta me saamme paremman turvallisuustilanteen Libyan. Kiitän kaikkia Euroopan maita, jotka pyrkivät vahvistamaan yhteistyötä Euroopan unionin ja Libyan välillä. Kiitos Italian hallitukselle, joka on ponnistellut hartiavoimin, jotta saamme suoraan tukia, suora, suoria investointeja, jotta voidaan taistella ihmisten salakuljettajia vastaan, laitonta maahanmuuttoa vastaan ja jotta voidaan viedä paikallista kehitystä, kehittää paikallista tilannetta eteenpäin. Libyassa on useita ongelmia ja laitan Siirtolaisuus on eräs näistä. Tässä on erittäin paljon ulottuvuuksia turvallisuuteen, vaikuttava tilanne, humanitaarinen tilanne ja taloudellinen tilanne. Kaikki kuuluvat tähän kokonaiskuvaan. Vaikka nämä ovat laittomia maahantuloja, he tarvitsevat vähimmäispalvelut, jotta nämä voivat elää elämänsä. Me emme voi ratkaista laitonta maahanmuuton ongelmaa ainoastaan turvallisuusongelman kautta, vaan meidän on myös autettava lähtömaita, kauttakulkumaita, näitä maita vahvistettava taloudellis sosiaalisesti jotta nämä maat voivat paremmin käsitellä näitä muuttovirtoja. Minä haluan kiittää Saksan ja Italian hallintoja, jotka auttavat meitä kehittämään taloudellisia hankkeita lähtömaissa, jotta voimme viedä tätä taistelua eteenpäin. Mikäli taloudellisia lähtökohtia parannetaan lähtömaissa, silloin ihmiset eivät lähde näille kuoleman lomille Välimerelle. Libya on kautta kulkumaa laittomalle maahanmuutolle. Ja tiedämme, mitä Euroopan unioni kohtaa. Libya kohtaa nämä muuttovirrat, mutta Libyalla ei kuitenkaan ole valmiuksia ottaa vastaan näitä muuttovirtoja, eikä Libya pysty myöskään vastaamaan sosiaalisesti eikä taloudellisesti niihin haasteisiin, joita tämä muuta virtaa tuo tullessaan. Me emme pysty myöskään terveydenhuollon kannalta takaamaan vähimmäispalvelua näille maahanmuuttajille. Lisäksi meillä on huumeongelma, ihmiskauppiasongelma, eri verkostot, jotka on purettava, jotta nämä ihmiskaupan uhrit eivät tule kokemaan kaksoisrangaistusta tilanne maassamme on kuitenkin äärimmäisen tulenarka. Lisäksi kasvava muuttovirta vaikuttaa negatiivisesti sosiaalisiin rakenteisiin, taloudelliseen rakenteeseen, joka maassamme on varsinkin Etelä-Libyassa. Arvon puhemies, Libyalla on yli 4000 kilometriä rajaa. Nämä ovat valtavat nämä rajat, näiden rajojen hallinta vaatii suuria taloudellisia ja henkilöstöön liittyviä resursseja. Tämä kuvaa niitä suuria ongelmia, joita me joudumme kohtaamaan. Tästä syystä johtuenkin yhteistyöpöytäkirja, joka allekirjoitettiin Italian ja Libyan välillä, on äärimmäisen tärkeää, jotta voitaisiin luoda sähköinen järjestelmä, jonka avulla valvoa muuttovirtaa. Olemme sitä mieltä, että tämä on äärimmäisen tärkeä aloite. Ja tämä taistelu meidän mielestämme alkaa nimenomaan Libyan etelärajalta ja näiden rajamaiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Tarvitaan erittäin paljon resursseja, jotta voidaan vahvistaa etelärajan rajanylityspaikkoja. Tätä silmällä pitäen kaksi viikkoa sitten me esitimme virallisen pyynnön yhdistyneille kansakunnille, jotta Libyan, Libyan vastaan asetetut pakotteet poistettaisiin, jotta me voisimme todellakin onnistua tässä muuttoviran vastaisessa taistelussa. Arvon puhemies. Kansallisen sovinnon hallitus on äärimmäisen onnellinen kaikesta siitä tuesta, jota EU-maat meille suovat. Me tuemme sitä, että nämä maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat saavat hyvän kohtelun. Me olemme myös valmiita palauttamaan näitä heidän lähtömaihin. On tärkeää, että myös lähtömaiden taloudellinen tilanne paranee, jotta nämä pois pyrkijät voisivat elää ihmisarvoista elämää lähtömaissaan. Me haluamme solmia kahden monenvälisiä sopimuksia, jotta me voimme kaikki työskennellä yhteistyössä ja että me voimme koordinoida meidän yhteisiä voimavarojamme. Tämä on kansallinen, alueellinen ja kansainvälinen tehtävä Siksi onkin tärkeää, että olisi tärkeää, että järjestettäisiin EUn ja YK välillä yhteinen konferenssi, jotta me voisimme löytää tähän yhteiset ratkaisut. Hyvät naiset ja herrat, olen aivan varma, että ne ratkaisut, joita on olemassa verkostojen purkamiset, ihmisalakuljettajien rankaiseminen, niin tämä tulee sitä kautta, mikäli löydetään turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja niin kautta kulkumaissa, kuten oma maani, tai kun myös lähtömaissa. Taloudellinen tuki vie tilannetta oikeaan suuntaan. Se auttaa tilannetta kehittymään paikallisesti, se auttaa luomaan työpaikkoja ja se myös auttaa sitä, että me voimme vastaanottaa enemmän ihmisiä, jotka saattaisivat olla mahdollisia Euroopan pyrkijöitä. Ne uhraukset, joita on tehty, ovat selkeitä. Me olemme taistelleet terrorismia vastaan omassa maassani ja me vetomikin kansainvälisen yhteisöön, jotta me saisimme apua, että me voimme jatkaa tätä meidän taistelua. Me haluaisimme myös että tämä tuki olisi jatkuvaa. Me kaikki ymmärrämme, kuinka vakava tilanne on kyseessä, ja me odotamme kaikki, että te työskentelette yhdessä, jotta voitte tukea meitä. Kiitos. Grazie, signor primo ministro, per questa testimonianza. Kiitoksia, pääministeri, teidän puheestanne ja sitä, että tunnustatte sen, mitä EU ja parlamentti ovat tehneet. Libe voi aina luottaa meidän tukeen. Me tulemme tekemään yhteistyötä, yritämme ratkaista yhteisiä ongelmia. Ennen kahta pyörän pyörän keskustelua annan puheenvuoron lyhyesti joillekin institutionaalisille edustajille. Todella arvostaisin, jos voisitte pitää kiinni puheajoistanne. Tiedän, että ette ole saaneet paljon aikaa, mutta meillä on paljon vieraita ja arvostaisin tätä lyhyttä. Ensinnäkin YK on erityisedustaja Louis Arbour. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Arvoisat vieraat, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää parlamenttia tämän konferenssin järjestämisestä ratkaisevassa vaiheessa kansainvälisessä yhteisössä, koska olemme lähteneet liikkeelle prosessissa, kun haluamme kehittää globaalia sopimusta turvalliselle, järjestäytyneelle, säännönmukaiselle maahanmuutolle. Olen varma, että tunnette tämän prosessin, joka tulee huipentumaan syksyllä 2018 kun toteutetaan, hyväksytään YKssa tämä globaali sopimus. Sen sijaan, puhun, puhun prosessista, haluaisin käyttää hiukan aikaanne ja käsitellä joitakin kriittisen tärkeitä kysymyksiä, jos te tulette konferenssin yhteydessä puhumaan ja mielestäni ne ansaitsevat todellakin huomiota, miten tartutaan avainsyihin, tartutaan säännönvasta epäsäännöllisen mm, maahanmuuttoon ja miten estetään kotouttamista ja hoidetaan palautukset kriisi globaalilla paikallisella tasolla edelleenkin jatkuu maahanmuuttokysymyksessä 2017, niin kuin varmasti hyvin tiedättekin, noin 2400 naista, miestä, lasta ovat menettäneet henkensä maahanmuuttoreiteillä ympäri maailmaa Yli 70 prosenttia heistä on menettänyt henkensä välimerellä. Sitten toisaalta päivittäin tuhannet ihmiset lähtevät liikkeelle turvallisesti ja laillisesti, siirtyäkseen toiseen maahan tekemään työtä, maksamaan veroja, äh, asettautumaan sinne pysyvästi tai sitten vapaasti palaavatkin ehkä kotiin. Sitä vastoin monet yksilöt joutuvat pakosta tekemään epätoivoisia päätöksiä, maksamaan kalliimman hinnan tästä. Heidän motivaationsa ja paine, joka liittyy todellisen elämän tilanteisiin, lähteäkö liikkeelle vai pysyäkö paikallaan. Nämä perustelut ovat monimuotoisia, monikerroksisia. Jotkut ihmiset lähtevät vainoa konflikteja pakoon, toiset taas pakenevat erittäin vakavia vaikeuksia, elintarviketurvallisuus, ilmaston haitalliset muutokset, terrorismi tai näiden yhdistelmät. Ja suoraan sanottuna haluaisin ehdottaa teille, että jotkut ehkä ovat kirjaimellisesti ottaneet ihmisoikeus, yleisen ihmisoikeussopimuksen esimerkiksi että Kaikki ovat syntyneet yhtäläisinä äh, ja vapaina ja kaikilla on yhtäläiset arvot. Ja kun ajatellaan pakolaisten juurista se on selkeä, niin ei kuitenkaan voi tulla siihen lopputuksen, että kaikki, jotka lähtevät liikkeelle, tekevät vapaa- tämän vapaaehtoisesti tai heitä perustelee taloudelliset syyt pitää ymmärtää paremmin kompleksit muuttuvat syyt, jotka voivat pakottaa yksilön lähtemään liikkeelle. Tätä tarvitaan, tätä ymmärtämistä, jos halutaan toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä, jotta voidaan paremmin hallinnoida maahanmuuttovirtoja, muuttovirtoja ja milloin toivottavaa yritetään myös vähentää kyseisiä virtoja ja ehkä katkaista ne YK pakolaisia muuttoliike edus, yleissopimuksessa todistetaan, että muuttoliikkeen pitäisi perustua valintaan eikä pakkoon. Jotta voidaan tämä varmistaa, meillä on jo monia välineitä, joiden avulla voimme pureutua joihinkin muuttoliikkeen syihin. Esimerkiksi voimme toteuttaa kestävän kehityksen agendaa ja täyttää, toteuttaa täysin kansainvälisiä ihmisoikeuspuitteita. Tätä kautta päästäisiin jo pitkä tie, voitaisiin vähentää joitakin paineita, jotka painos, vakottavat monet ihmiset jättävään maansa, mutta kehitys yksistään ei tule lopettamaan muuttoliikettä, eikä sen pitäisi olla sen tarkoituskaan. Puhutaan nyt suoraan globaalin sopimuksen kontekstin tarkoitus on auttaa turvallista säännönmukaista muuttoliikettä. Kyse ei ole siitä, että estettäisiin se tai lopetettaisiin se kokonaan. Kun me puutumme muuttoliikkeen syihin, meidän pitää tunnustaa tekijät, jotka myötä vaikuttavat eh, päämäärän valintaan, esimerkiksi eh, harmaa talous, monille mahdollisille muuttoliikkeen edustajille tämä edustaa houkutusta riittävässä määrin. Sitten säännönmukaiset reitit maahanmuutossa. Yhteisenä tavoitteena pitäisi, olla lisät, pitäisi lisätä laillisia reittejä. Tätä kautta voidaan edistää ö, valtion kykyä hallinnoida ö, kotimaan työmarkkinoita muun muassa mukaan lukien olennainen panos, joka tulee juuri muuttoliikkeen maahanmuuttajilta. Vuoteen 2020 EUn edessä tulee olemaan ö, miljoonan vaje terveydenhuollossa ja samoin tarvitaan tietotekniikassa ihmisiä. Ymmärrän, että on etuja joustavissa työmarkkinoissa, jotta, työmarkkinoissa, jotta voidaan käyttää tätä niin kutsuttua sinisen kortin järjestelmää koulutetulla pakolaisilla, mutta tätä ei pitäisi rajoittaa vain huippuosaaviin. Pitäisi helpottaa pääsyä säännönmukaisen muuttoliikkeen kautta, antaa tilaisuuksia toteuttaa työvoimaliikkeitä ja varmistaa myös koulutusmahdollisuudet perheen yhdistämispolitiikka. Näin voidaan vähentää monien ihmisten syitä lähteä liikkeelle laittomasti. Samalla voidaan täyttää selkeät tarpeet monissa yhteiskunnissa koskien työvoimatarvetta. Varsin usein nämä tarpeet täytyvät harmaan talouden piirissä. Sitten uh, tarvitaan kunnostaa rajojen hallintaa ja maahanpääsypolitiikkaa, tässä tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä, mutta tätä politiikkaa pitää hoitaa ihmisarvoisesti ja arvokkaasti ja noudattaen koko ajan ihmisarvoja. Suojelua ei voida kyseenalaistaa eikä sitä voida ulkoistaa. Palautusten täytyy toteutua kääntyksen vastaisen politiikan mukaisesti ja asianmukaisin prosessein. Vain lait, jotka on täytäntöön pantu asianmukaisella tavalla, edelleenkin ovat avainasemassa, kun edistetään eurooppalaisia arvoja ja halutaan onnistua tässä Euroopassa hankkeessa. Ja, ironisesti ajatellen tämä on osittain syy sille, miksi Eurooppa on niin houkutteleva kohde. Jos näitä arvoja aletaan heikentää turhin pyrkimyksiin pitää pakolaiset poissa, EU-hankkeen uskottavuus kärsii ja se on mielestäni kova hinta, liian hinta, liian kova hinta minun mielestäni. Sitten lopuksi vielä kotouttamiskysymyksiä ja muuttoliikkeen vastainen ilmapiiri Euroopassa. Jaan sen huolen, että maahanmuuttajia pidetään uhkana, taakkana ja jotenkin, että he, ei ansaisi, he eivät ansaitsisi suojaa tai oikeuksia. Jos tätä, tällaista näkemyksiä ei haasteta, niin silloin ne peittävät muuttoliikkeen myönteiset vaikutukset sekä alkuperämaassa että kohdemaassa minä vetoan Euroopan unionin, se tehostaa toimiaan, jotta va- toimisi muukalaisvihaa vastaan ja edustaisi onnistunutta kotouttamispolitiikkaa tarttuen äh, haavoittuvaisuuksiin ja kiinnittää huomiota niiden yhteisöjen tarpeisiin, jotka ottavat pakolaisia vastaan ja muuttajia vastaan. Jotkut kaikkein vauraimmista maista maailmassa ovat rakentuneet ulkomaisen työvoiman. Ei ole mitään syytä, miksi ei näin olisi tänäänkin ja miksi tätä ei voitaisi tunnustaa ilmiönä. Arvoisat vieraat, jos pidetään kiinni juurista sitoumuksista, poliittisista lupauksista, EU-jäsenvaltioiden pitää toimia kollektiivisesti ja solidaarisuuden hengessä eh, kaikkien maiden kesken on kyse sitten alkuperämaista, kulkumaista tai kohdemaista. Kaiken tarkoituksena pitäisi olla edistää liikkuvuutta, ihmisten liikkuvuutta turvallisella, järjestäytyneellä, säännönmukaisella tavalla ja odotan mielenkiinnolla työtä, yhteistyötä teidän kaikkien kanssa, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Kiitoksia. Very much, Mrs. Ar- Kiitoksia, Rova Arbor, teidän puheestanne. Pyydän nyt että muistetaan puheajat, koska kello 16 puheenjohtaja Juncker lähtee parlamentista. Sen jälkeen on 10 minuutin päästä lehdistötilaisuus. Sitten seuraava puhuja, herra Markkula, alueiden komitean puheenjohtaja. Uh, uh, Arvoisa puhemies, hyvät puheenjohtajat, korkea edustaja, arvoisat vieraat kansalaistemme luottamus ja odotukset kohdistuvat jälleen EU-johtajiin ja maahanmuuttovirtojen vaikutukset ovat hyvin merkittäviä raja-alueillamme, rannikoilla ja niin edelleen. Ja onkin hyvä, että että puhemies on kutsunut paikalle myös alueiden komitean edustajia, pormestareita, alueiden edustajia, jotka voivat todistaa siitä, miten asioita hoidetaan kentällä, miten maahanmuuttajia integroidaan yhteiskuntiimme ja radikalisoitumista torjutaan. Palasin juuri Tessalonikista ja Atenasta Siellä sain äh, vierailla ja nähdä myös äh, rajahallinto äh, edustajia. Katanian pormestari, Makedonian kuvernööri ja muut olivat myös mukana. Ja mikäs on sitten tilanne tällä hetkellä? Lähes 90 prosenttia keskisen Välimeren kautta kautta tulevista ihmisistä ja Libyan kautta tulevista ihmisistä joutuvat äh, toden totta äh, ihmissalakuljettajien käsiin. Toisaalta sitten taas itäisellä välimerellä muun muassa äh, Turkki ja muut kumppanimaat ovat kovan paineen alla ja tarvitsevat apua muun muassa Euroopan unionilta. Kun puhutaan Dublinin säännöistä, niitä on uudistettava. Kansalaiset haluavat, että Euroopan unioni suojelee heitä ja että yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu solidaarisuuteen, toimii. Monet kaupungit ja alueet ottavat vastaan paljon maahanmuuttajia, mutta tässä voidaan myös onnistua ja siksi solidaarisuutta tarvitaan ja sitä on tuettava toimielinten välisen yhteistyön kautta, ihan niin kuin Euroopan parlamentti nyt ehdottaakin. Me olemme valmiit kantamaan oman vastuumme alueiden komiteassa. Ehkä yksi esimerkki omasta työstämme, tämä Libya-tapaus. Alueiden komitea käynnisti libyalaisten pormestarien kanssa yhteistyön kumppanuuden. Hehän ovat ainut demokraattisilla vaaleilla valittu eh, edustustaso eh, tällä hetkellä alueilla. Ja muun muassa Flanders, Mursia eh, ja monet muut alueet ja samoin kaupungit, kuten muun muassa Mechelen täältä Belgiasta, auttavat nyt libyalaisia kumppaneita. Me kutsuvat heitä oppimaan Ähm, ja keräämään tietoa niin, että voivat saada aikaan paremman tulevaisuuden omille kansalaisilleen kotipuolessaan. Ja lopuksi puhuisin vielä äh, maahanmuuttajien integroimisesta. Tätä varten tarvitaan äh, paikallistason työtä, humanitaarista työtä. Siksi meillä onkin kentällä hyvin paljon vapaaehtoisia tätä asiaa hoitamassa. Ja yksi ja sama malli ei suinkaan sovi kaikille. Siksi tarvitaan räätälöityjä paikallisia ratkaisuja, jotka sopivat kuhunkin tilanteeseen. Ja siksi vapaaehtoistemme teke, tekijä, tekemä työ yhdessä poliittisten vaaleilla valittujen edustajien kanssa yhteistyössä on niin tärkeää. Haluan jälleen kiittää puhemies Tajania tästä aloitteesta ja me olemme valmiit käärimään hihat ja jatkamaan yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Presidente Markula per aver sottolineato il lavoro puheenjohtaja kiitän teitä, että otitte esille paikallisia alueellisviranomaisten tekemän työn jotta voidaan auttaa kotouttamisessa ja jotta voidaan auttaa vastaanottokysymyksissä. Niin heillä on tärkeä rooli. Sitten talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja eh, Erat Dasis on vuorossa, koska tietysti tähän kysymykseen liittyy myös työvoima- ja työvoimakysymyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä, niin kuin varapuheenjohtaja Mogherini ja minä itsekin sanoimme, että nyt sitten kuunnellaan. Herra Dasista, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies Tajani. Kiitän ensinnäkin tästä aloitteesta, että järjestetään konferenssi, joka koskee muuttovirtojen hallintaa. Tämä on erittäin tärkeä kaikkia yhteiskuntiamme koskeva asia. Olemme siinä, että meidän komitea pääsee osallistumaan tähän kokoukseen. Maahanmuuttoasia on usein esillä ja faktoihin tai faktoihin perustamaton, faktoihin perustamaton tai perustamaton maahanmuuttokeskustelu on esillä kaikissa maissa. On tärkeää, että tehdään tehokas ja reilu eurooppalainen turvapaikka järjestelmän uusiminen ja siirrytään kohti laillisen maahanmuuton järjestelmää. On tehtävä ero taloudellisten maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden välillä. Pakolaisia meidän on autettava, koska me aina kehuskelemme, kuinka meillä on, me kunnioitamme perusoikeuksia, kunnioitamme kansainvälisiä sopimuksia, nautimme vapauden tilasta. Meidän on autettava pakolaisia, jotka pakenevat sotaa, jotka pakenevat kuolemaa. Kaikki ovat allekirjoittaneet vuonna 1951 Geneven yleissopimuksen. Tämä yleissopimus allekirjoitettiin, jotta voitaisiin vastaanottaa idän maiden pakolaisia, ja nyt jotkut Itä-Euroopan maat kieltävät vastaanottamasta pakolaisia. Komission ehdotus on laadittu syksyllä 2015 siten, että kansainvälistä suojelua hakevia pakolaisia siirrettäisiin satoja tuhansia, he kävisivät läpi sisäisen siirron ja nyt nämä ovat aivan murtosan, murtosa näistä pakolaisista on käynyt läpi sisäisen siirron siihen nähden, mikä tämä alkuperäinen tavoite oli. Minä haluan täällä kiittää komission puheenjohtajaa ja myös koko komissiota siitä, että komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät kunnioita yhteisiä sitoumuksiamme. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on sitä mieltä, että on tärkeää, että viedään läpi tehokas, reilu turvapaikkajärjestelmän uusiminen siten, että siitä tulee yhteinen menettely. Menettely, joka tuo takeita, joka on luotettava, joustava, tehokas ja joka parantaa laillisia reittejä Eurooppaan siten, että ne ihmiset, jotka kärsivät sorrosta, eivät joutuisi kärsimään enempää on varmastikin tuhansia, varmastikin kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka haluavat siirtyä Eurooppaan. Mutta älkäämme olko tekopyhiä, me emme kaikkia voi vastaanottaa. Mutta koska väestönkehitys Euroopassa on mikä on, me tarvitsemme maahanmuuttajia. Mutta tämän on tapahduttava laillisen, laillisen keinoin, laillisen reitin kavulla. Tätä varten yhteistyö kolmansien maiden kanssa on erityisen tärkeää. Jotta tämä voisi olla tehokasta, on katsottava, mitkä ovat maahanmuuton perimmäiset syyt. Korkea edustaja ja komission puheenjohtaja puhuivat näistä investoinneista, jotka toki ovat tärkein näissä lähtömaissa, niin ei myöskään pidä sivuttaa hallinnollista vakauteen liitty- vakaisiin toimielimiin ja demokratian liittyvää tilannetta. Meidän on tuettava selkeästi näitä lähtömaita näissä komissa kolmella eri osa-alueella. Oikeusvaltioperiaatteetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja lisäksi kansalaisyhteiskunta on tuettava. Mitä tulee Euroopan unionin raja- ja merivartiostoon, niin ei ole mitenkään normaalia, että rajamaat, nyt eteläiset rajamaat, kenties itä- ja pohjoiset rajamaat ovat seuraavana listalla, niin ei ole oikein, että ainoastaan nämä rajamaat joutuvat yksinään vartioimaan rajaa. Tämän on oltava koko Euroopan tehtävä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kiittää siitä, että on perustettu yhteinen meri- ja rajavartiosto. Tämä on todennäköisesti ainoastaan alkua eurooppalaiselle puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle. On tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutetaan paikallisyhteisöihin. On tuettava sitä, että syntyy keskinäinen kunnioitus vastaanottavan yhteisön ja siirtyvän yhteisön välille. On oltava yhteisiä sosiaalisia politiikkoja. On kiinnitettävä huomiota niihin ongelmiin, joita yksilöt kohtaavat paikallisyhteisöissään. Meidän on kyettävä asettumaan kaikkien nahkoihin. Sellainen, joka hakee turvapaikkaa, sellainen, joka on eläkkeen nostaja sellainen, joka hakee omia sosiaalietuuksia omassa yhteisössään. Kaikki kohtaavat köyhyyttä, kaikki kohtaavat kurjuutta ja meidän on ymmärrettävä toisemme. Kansalaisyhteiskunnalla on erityisen tärkeä rooli. Ja olen sitä mieltä, että kansalaisyhteiskunnalla olisi oltava vielä suurempi rooli, jotta me voisimme lisätä yhteisymmärrystä, paremman vastaanoton ja paremman kotouttamisen maahanmuuttajille. Kaikki ymmärtävät kuinka suuri kysymys nyt on käsillämme, kuinka suuri asia muuttovirta ja kuinka suuri humanitaarinen kysymys on käsillämme. Me olemme tavanneet 11 EU-maassa kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa, jotta voimme nähdä onnistumisia, epäonnistumisia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttokriisissä. Me haluamme myös kantakortemme kekoon, kun laaditaan eurooppalaista politiikkaa. Me emme halua sanoa, että meillä on ainut totuus, mutta ne tiedot, joita meillä on, perustuvat jatkuvaan keskusteluun, jota käydään järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja me pystymme tekemään yhteenvedon kaikista niistä ajatuksista, joita, minä, joita me olemme kuulleet. Ne ovat järkeviä, ne ovat realistisia, ne koskevat kansallista tasoa, ne koskevat EU-tasoa ja niihin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Kiitos paljon. Grazie, grazie caro presidente. Kiitoksia kovasti. Jotta voidaan viedä loppuun nämä johdantopuheenvuorot ennen pyörän pöydän keskustelua, seuraavaksi YK on suojelusta vastaava apulaiskomissaari herra Türk ja sitten lopuksi EIPen varapääjohtaja. Kiitoksia puhemies. Siis yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Eilen meillä oli maailman pakolaispäivä. Se on, oli meille tilaisuus kertoa vuosittaista tilastotiedosta. Ja oikeastaan tämä osoittaa varsin vahvalla tavalla, että todellakin maailma on myllerryksen tilassa. Luvut puhuvat puolestaan 65,6 miljoonaa ihmistä jotka joutuvat lähtemään pois kodeistaan, vainosta, konfliktista, väkivallasta johtuen, mutta sekin on tärkeää, että eritellä näitä lukuja. Kaksi kolmasosaa 65 miljoonasta ovat sisäisesti siirtymään joutuneita. He eivät pysty lähtemään maistaan muualle. 17 miljoonasta pakolaisesta, jotka huolestuttavat YK, noin 84 prosenttia heistä elää kaikkein köyhimmissä paikoissa koko maailmassa, eivät hekään tule Eurooppaan. Haluaisin jakaa teidän kanssanne kolme lyhyttä ajatusta, joilla mielestäni on suurta merkitystä. Ensinnäkin yksi suurista saavutuksista ihmiskunnassa on turvapaikka. Se, että tur- suojellaan ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä. Vi- 1951 yleissopimus, sehän oli väline, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen Eurooppaa varten. Toinen asia, pakolaiset muistuttavat meitä siitä, että me elämme maailmassa, joka on riippuvainen toisistaan. Paikallinen kohtaa globaalin. Täällä on monia kaupunginjohtajia, pormestareita ja he tekevät ruohonjuuritasolla päivittäin, tekevät välttämättömän pakolaisille ja siirtolaisille. Jotkut näkevät tämän uhkana identiteetille, kun pakolaisia tulee. Jotkut taas, jotkut nä- tai jotkut, jotka näkevät heidät uhkana, eivät ole koskaan tavanneetkaan pakolaisiksi. Meidän pitää olla yhteistyössä heidän kanssaan ja osoittaa heille, että pakolaiset eivät halua ottaa jotain meiltä pois. He voivat myötä vaikuttaa. He tulevatkin antamaan, jos annetaan heille tilaisuus näin tehdä. Ja jos me varmistamme sen, että kunnollinen kotouttamisohjelma saadaan aikaan, ei ole siis mikään yllätys, että YK on yleiskokemus jo 46 otti pakolaiskysymyksen kansainväliseksi ykköskysymykseksi. Sitten vielä kolmantena asiana, asiana ei ole epäilystäkään siitä, että ainoa tapa jatkossa on monenkeskisyys. Jokaisten kansallisten etujen mukaista ratkaista tällainen monipuolinen kehys. EU-ssa olette näyttäneet tietä, mutta olemme myös oppineet tilanteesta 2015. Itse asiassa te olette nähneet tilanteen tavallaan ylhäältä päin ja me olemme esittäneet ehdotuksia Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille ja ne aika yksityiskohtaisesti käsittelevät EUn turvapaikkajärjestelmää ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa näissä kysymyksissä globaalilla tasolla, niin kuin Rova Arbor otti esille on kerran elämässä mahdollisuus käsillä saada henkeä siihen, mikä viime vuonna hyväksyttiin New Yorkissa johtajien huippukokouksessa, johon liittyy julkilausuma siirtolaisista pakolaisista. Yleiskokous on pyytänyt meitä kehittämään globaalia pakolaisohjelmaa ja meidän todellakin saada tämä toimimaan ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne siitä, miten tämä kaikki saadaan toimimaan, koska Tätä ihmiskunta ja sen tulevaisuus meiltä vaatii. Kiitoksia. Thank you very much for your contribution. Kiitoksia herra Tyrk. Sitten seuraavaksi EIPn varapääjohtaja Darius Pieko. Eh, thank you. Kiitoksia. Kiitos parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. EIPllä Euroopan unionin pankkina on merkittävä rooli, kun se tukee Euroopan unionia niin sen sisällä kuin ulkopuolellakin maahanmuuton muuttoliikkeen hallinnoinnissa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on pitkäaikaista aikaista kasvua, kestävää kasvua ja että taloutemme on vankka. Euroopan unionin on puhallettava yhteen hiileen ja erityisolosuhteisiin on vastattava räätälöidyin toimin. Me olemme monen välinen rahoituslaitos, joka toimii siis Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Euroopan investointipankki allekirjoitti hanke, hankkeita miljardien ja taas miljardien arvosta viime vuonna ja olemme tukeneet hankkeita myös Euroopan unionin ulkopuolella. Jotkut niistä ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin, esimerkiksi puhdas juomavesi 6,7 miljoonalle ihmiselle, 3 miljoonan kotitalouden liittäminen Äh, sähköverkkoon äh, yli 1,2 miljoonan henkilön äh, auttaminen liikkuvuudessa ja niin edelleen. Nämä investoinnit huolehtivat siitä, että talous on vankemmalla pohjalla ja näin myös muuttoliikkeiden syntysijoilla tilanne tilanne paranee ja ihmiset voivatkin jäädä koteihinsa. Ja me myös tarjoamme Euroopan unionissa tilaisuuden investointeihin maahanmuuton alalla. Esimerkiksi olemme tukeneet eh, saksalaista Brandenburgin osavaltiota siinä, että se rakentaa liikuteltavia eh, pakolaisten eh, majoituksia, jotka ensin rakennetaan Brandenburgissa ja sitten siirretään mm, alueille, jotka näiden rakennusten tarpeessa ovat. Me olemme ryhtyneet aloitteisiin EIPen tuen parantamiseksi alueillemme, jotka tarvitsevat erityistukea. Ja lainoituksen lisäksi tarjoamme 6 miljardia euroa rahoitusta talouden vastustuskyvyn vahvistamiseksi. Ylipäätään kaiken kaikkiaan 35 miljardia euroa EIP-tukea ulkoiselle investointiohjelmallemme aloitteelle naapurustossamme. Erityisesti haluamme tukea pk-yrityksiä esimerkiksi Jordaniassa, Egyptissä, Länsirannalla, Marokossa, niin että voimme saada aikaan kasvua ja luoda jopa 38 000 työpaikkaa Afrikassa, EU-AKT, e sopimuksen kautta vuotta olemme tukeneet äh, eri alueita mm, innovatiivisten investointien kautta esimerkiksi äh, olemme tarjonneet äh, aurinkoenergiapaneeleita sekä sitten liikuteltavia GSM-mastoja käyttöön. Ja näin mm, samalla vahvistamme EUn vastausta muuttoliikkeen hallinnointiin. Kaikki EU-jäsenvaltiot, toimielimet, paikallisia alueviranomaiset sekä kumppanimme kumppanimaissamme ovat mukana tässä työssä, samoin kuin kansainväliset järjestöt. Tähän me pyrimme. Me EU-pankkina olemme suurin alueella läsnä olevista pankeista. Meillä on kokemusta ja meillä on asiantuntemusta. Voimme tarjota apurahojen sekä lainojen sekamuotoja ja ylipäätään eri rahoituslähteitä käyttöön. Ja teidän tuellanne ja yhdessä kumppaneina voimme tehdä enemmän ja meidän tulee tehdä enemmän, jotta voimme tuoda ihmisille paremman elämän ja toivoa. Kiitos. Grazie mille, ringrazio tutti. Kiitän lämpimästi. Kiitän kaikkia arvokkaita vieraita, jotka osallistuivat tämän päivän tapahtumien johdantoosuuteen. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin henkilökuntaa, jotka ovat, jotka ovat auttaneet järjestämään tämän konferenssin. Kiitän tulkkeja, kiitän avustajani ja kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana osallistumassa keskusteluun. Nyt meillä on lehdistötilaisuus puheenjohtaja Junckerin kanssa, samoin Rova Mogherini ja minä itse olen mukana, mutta nyt vielä tätä ennen kaksi pyöreän pöydän keskustelua. Ensimmäinen on tässä huoneessa koskien maahanmuuttoa. Tätä johtaa Libe-valiokunnan puheenjohtaja herra Mores. Sitten toinen pyöreän pöydän keskustelu pidetään 3C50 salissa tämän salin vastapuolella samassa kerroksessa ja siellä Rova McAven, joka johtaa puhetta, hän on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Voimme jatkaa suoraan ja kiitän vielä kaikkia.